Ja nyt meillä on mahdollisuus tarttua tähän isoon eurooppalaiseen haasteeseen. Kiitoksia komissaari. Keskustelu päättyy ja äänestys on huomenna. Seuraavana me siirrymme seuraavaan esityslistan listan kohtaan, joka on Sosa Wagnerin mietintö internetin hallinnosta. Ja annankin heti esittelijälle puheenvuoron. Hänellä on neljä minuuttia aikaa. Muchas gracias, señora presidenta. Kiitoksia, puhemies. Mietintö, joka minulla on ollut kunnia laatia yhdessä varjoesittelijöiden kanssa, liittyy siihen, että internet määritellään maailmanlaajuiseksi yhteiseksi hyödykkeeksi – meidän täytyy estää se, että mikään taho voisi valvoa internettiä, mikään monikansallinen taho, mikään valtiollinen taho tai liike-elämän taho. Myöskään verkon, verkossa liikkuvaa tietoa ei kukaan saa valvoa. Öm, kansainvälinen internetfoorumi ö, ICAN on toiminut tässä erittäin tämä, tällä alueella. Se on yksityinen taho, joka toimii Yhdysvaltojen ja Kalifornian lainsäädännön nojalla. Ja vaikka me puolustammekin sitä, että ikan säilytetään, koska se on yleisesti ottaen toiminut tehokkaasti. Me vaadimme uudistusta, joka mahdollistaisi sen, että Euroopan instituutiot voisivat voimakkaammin osallistua sen johtoelimiin. Internet on ennen kaikkea keskeinen väline perusoikeuksien toteuttamiseen ja todellisen demokraattisen kansalaisuuden toteuttamiseen. Siksi meidän täytyy laatia takeita uusien valvontamuotojen ja sensuurin muotojen harjoittamista vastaan, olivat, tulivat ne sitten yksityisiltä tai julkisilta tahoilta. Yksityistä elämää täytyy myös suojella aivan todellisesti. Siksi hallituksia vaaditaan olemaan sensuroimatta internetin sisältöjä, blokkaamalla niitä, suodattamalla niitä tai muilla tavoilla ja yksityisiä yrityksiä eh, haastamme olemaan toteuttamatta tällaisia toimia. Alaikäisten suoja on keskeinen myös tämä, tällaiset suojelutoimet on rajoitettava välttämättömyyteen ja niiden on noudatettava suhteellisuusperiaatetta siten kuin ihmisoikeustuomioistuin ja Euroopan yhteisön tuomioistuin on sen määritellyt. Kaikkien kansalaisten on saatava pääsy verkkoon tehokkaasti, syrjimättömästi ja erityinen ponnistus liittyy henkilöihin, jotka asuvat maaseutualueilla – meillähän on tämän parlamentin hyväksymä digitaalinen agenda, jossa sama asia todetaan. On erittäin tärkeää, että Euroopan ääni kuuluu yhtenäisenä ja voimakkaana sekä ikanissa että muilla kansainvälisillä foorumeilla, joissa internettiä hallinnoinaan. Erityisesti FGIssä tai IGFssä, internetin hallintofoorumissa, joka on keskeinen kansalaisjärjestöjen, yksityisen sektorin ja hallitusten välinen eh, keskustelufoorumi. Ja Villassa pidetään syyskuussa sen seuraava kokous. Ja eh, menneisyydessä me olemme myös eh, nähneet ansiokasta internetin hallintofoorumin toimintaa, vaikka haluammekin korjata sen toimintaa joissakin suhteissa. On hyvin tärkeää, että näillä foorumeilla puolustamme sopimuksen toisessa artiklassa esiin tuotua seikkaa, erityisesti suhteessamme maihin, joilla saattaa olla erilaiset arvot kuin meillä eurooppalaisilla. Arvoisat kollegat, internet on valtameri, jonka on yhdistettävä kansalaiset vapauden hengessä. Lopuksi haluan eh, kiittää niitä kollegoita, jotka ovat tehneet yhteistyötä kanssani tämän mietinnön laatimiseksi, kuten myös komission virkamiehiä, jotka ovat auttaneet minua suuresti. Kiitoksia, että jaksoitte kuunnella näin myöhään keskellä yötä. Kiitos. Kiitoksia. Meillä on Catch the Eye-menettelyssä muutama puhuja. Ensin edustaja Voss. Enten. Kiitoksia puhemies. Internetin merkitys, tämä liittyy äskeiseenkin teemaan, niin internetin merkitys on merkitys kasvanut 20 vuoden aikana ja siellähän on syntynyt aivan uusia talouselämän sektoreita. Meillä on myöskin tällaisia koulutuskysymyksiä, meillä on mahdollisuus internetin kautta tavata toisiamme, meillä on monenlaista yksityistä viestintää. Ja tässä on nyt sellainen julkinen rakenne ja internetin kehitys on tulee oleva aina mukana tässä kehityksessä. Tietenkin internetin vapautta voidaan myöskin käyttää väärin ja, ja me tiedämme, että me emme voi tehdä online sitä, mikä on offline kiellettyä. Tällainen itsesääntely, niin se ei ole sellaista kuin sen ehkä pitäisi olla. Toisaalta me tarvitsemme vapautta, toisaalta sitten yksityisyyttä ja tietosuojaa. Siksi minä haluaisinkin tässä rohkaista komissiota eh, siihen, että se jatkaa keskustelua tästä asiasta edelleen. Roitova. Kiitos ja sitten Rova Roitova. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, eh, tähän mennessä internetiä ei ole hallinnoitu hallitusten toimesta. Näin ei voida enää toimia. On muistettava, että tietyt maat, kuten Kiina, toimivat aika voimakkaasti tässä internet-asiassa ja sen takia on hyvin tärkeää muistaa, että esimerkiksi ICAN toimii Kalifornian lakien puitteissa. Tämä ei ole EUn etujen mukaista ja sen takia haluaisin, että nämä hallinnointiviranomaiset muutettaisiin sillä tavalla, että vastuuta kannettaisiin paremmin. Olen kuitenkin sitä mieltä, että YK on hallinnoima internet ei olisi riittävän hyvä ratkaisu, vaan tarvitaan myöskin EUn mukanaolo ja välimiesmenettelyt. Tarvitaan demokraattinen edustus, demokraattinen edustus ja tarvitaan myöskin kuluttajajärjestöt mukaan tähän toimintaan. Heillä ei ole sanansa tällä hetkellä sanottavana. Toivon mukaan, että komissio ottaa tämän. Kiitoksia. Luen. Momentul în care utilizarea internetului este indispensabilă. Kiitoksia. E, internetin käyttö on tärkeä sekä ihmisille että talouselämälle. Me voimme käyttää paljon enemmän palveluksia hyväksemme internetin avulla. Sit on paljon sellaista julkista, joihin ihmisillä täytyy olla pääsy. Pitäisi taata se, että kommunikaatio toimii kaikilla alueilla, erityisesti Euroopan eh, maaseutualueilla ja kehitysmaissa. Tällaisia digitaalisia jakoja tulee välttää sekä EU:ssa että maailmalla. EUn täytyisi varmistaa se, että internetin eh, struktuuria, infrastruktuuria suojellaan tällaiselta kyberrikollisuudelta. Pitäisi toimi, käyttää myös muita suojakeinoja, jotka ovat kansainvälisiä. E, chciałem pogratulować e, sprawozdania. E, jedną z kluczowych rzeczy jest oczywiście perspektywa. Niin, haluan ensiksikin kiittää esittelijää. Tämä digitaaliagenda on todella avainkysymys ja tulevina vuosina jokainen eurooppalainen, jolla on tilaisuus käyttää tulee saamaan internetyhteyden ja laajakaista yhteyden, siis jokainen eurooppalainen ja mitä tulee ikaniin, niin meidän täytyy äh, rakentaa ja äh, kumppanuuden pohjalle. Euroopan unionin täytyy voida vaikuttaa siihen, miten ikan toimii, mutta meidän täytyy tietysti miettiä myös sitä, että perusoikeuksia kunnioitetaan, alaikäisiä suojellaan. Internetissähän on myös äh, tällaisia onnenpelejä. Niistäkin tullaan keskustelemaan, mutta perusoikeuksien suojeleminen on erittäin keskeistä. Jäsenmaat varmasti voivat myös tässä suhteessa suorittaa valvontaa, mutta tärkeää on ennen kaikkea, että EU on subjektina mukana tässä yhteistyössä Ikanin kanssa. Kiitoksia. Kiitos ja sitten herra Paska. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, Hyvä puhemies, hyvät kollegat, on kiistämätöntä, että internet on suuri tiedon lähde. Meidän täytyy katsoa vähän tätä tietoa tarkemmin ja informaatiota, joka siellä on, koska kaikki ei ole oikeaa tietoa, eikä sellaista, joka palvelisi ihmistä. Internetin äh, kautta me saamme lastenhuoneeseen pornoa, ja kaikenlaisia vedonlyöntipelejä. Minun mielestäni nämä ovat sellaisia asioita ja ongelmia, jotka pitää yhdessä ratkaista. Kun markkinat avautuvat, niin meidän täytyy antaa keinot vanhemmille, jotta he voivat jollakin tavalla suojella perheitään. Meidän täytyy aina muistaa myöskin nämä pimeät puolet ja tämä liittyy kaikkien instituutioiden vastuisiin myöskin. Thank you, Madam Chair, Madam Commissioner. Kiitokset, rouva puhemies. Arvoisa komission jäsen, on ehdotettu, että todella EUn kansalaisyhteisö olisi mukana internetin hallinnoinnissa ja myöskin standardoinnissa, mitä tulee kansainväliseen standardointiin. Siis EUlle on hyvin tärkeää suojella näitä infrastruktuuria ja suojautua nettihyökkäyksiltä ja myöskin taata yksityisyyden suoja. Komission pitäisi ponnistella kovemmin, että netti avaruuden suoja taattaisiin Uskon, että on tarpeen, että ryhdytään toimin, että herätetään parempi tietoisuus, minkälaista oikeuskäytäntöä ja tuomiovalta on olemassa nettirikollisuuden saralla. Ja on myöskin saatava selkeät vastuualueet eri asianosaisille. Ja myöskin sähköinen allekirjoitus on asia, jonka osalta on tilannetta parannettava ja taattava EU-infrastruktuurien rajat ylittävät yhteen toimivuus. Haluaisin kiinnittää huomioon myöskin siihen seikkaan, että jotta kuluttajien luottamusta äh, internetissä oleviin tavaroihin, palveluihin ja niin poispäin voitaisiin kasvattaa, niin on myöskin taattava turvallisuus. Thank you. Kiitoksia. Ja sitten lopuksi saa komissaari Grös puheenvuoron arvoisa Kiitoksia puhemies. Euroopan parlamentin aktiivinen kiinnostus tähän internetin hallinnointiin on auttanut eh, Euroopan unionin kannan muodostumisessa. Viime vuosina tämä eh, julkinen politiikka internetin hallinnoinnista on tullut paljon näkyvämmäksi ja eh, tärkeämmäksi koska internetiä käytetään yhä enemmän ja se vaikuttaa yhä laajemmin. Esittelijä, haluaisin kiittää Sosa Wagneria ja hänen kollegoitaan tästä hyvästä eh, työstä, jossa he ovat ottaneet kaikkein tärkeimmät eh, aiheet käsittelyyn. Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio ne ovat hyvin paljon samoilla linjoilla ja samanlaisia tavoitteita niillä on. Digitaalinen agenda on sellainen, että ne heijastuvat monella tapaa. Samat, nämä mietinnön asiat heijastuvat siinä monella tapaa. Tarkoituksena on vahvistaa se, että eurooppalaiset arvot säilyvät ja nämä ovat mukana tässä yleiskeskustelussa. Meidän täytyy huolehtia siitä, että kansalaisten ja yritysten edut ja tarpeet ovat aina mukana kansainvälisessä keskustelussa, kun tätä internetin hallinnointia käsitellään. Me toimimme yhdessä äh, näiden globaalien internet äh, ähm, toimijoiden kanssa, aivan kuten Ikannin kanssa, jonka tapasimme tässä Brysselissäkin hiljattain. Tänä vuonna tulee olemaan muitakin eh, tapahtumia, kuten Vilnassa syyskuussa internetin hallintoa käsittelevä kokous. Me olemme menossa sinne suurella valtuuskunnalla ja me tietenkin tiedämme, että että puhemies eh, sitten aikanaan päättää, kuka parlamentin valtuuskunnassa tulee olemaan mukana. Mutta Sousa Wagner varmastikin eh, voisi olla valtuuskunnassa mukana ajatuksineen. Se, että te olette aktiivisesti sitoutuneet tähän keskusteluun viime, viimeisten neljän vuoden aikana, se on asia, joka on eurooppalaisia arvoja viennyt eteenpäin. Minä kiitän parlamenttia siitä ja kiitän myöskin erinomaisesta yleyhteistyötä, jota olette muiden instituutioiden kanssa tehneet tässä internetin hallintoasiassa. Haluaisin vielä korostaa erästä asiaa, joka tässä tuli esille. Tässä on hyvin paljon tunteita myös mukana ja meillä on velvollisuus huolehtia siitä, että nuoria ei internet vahingoita. Ei ole mikään helppo työ edessämme, koska me emme oikein tiedä, kuinka meidän täytyisi tähän puuttua, mutta kaikki ihmiset, jotka tässä prosessissa ovat mukana, ovat sellaisia, että he käyttävät kaikkia mahdollisia keinoja päästäkseen eteenpäin. Jos luette toimintaa, suunnitelmaa, turvallisuutta, suojelua. Tässä esimerkiksi näissä avaintoimissa, joita me olemme listanneet, niin siellä on hyvin paljon niitä asioita, joita te olette tässä ottaneet, ottanut esille. Ikanissa EU EUn rooli saattaa olla aliarvioitu. Meidän täytyisi kantaa vastuutamme ja olla merkittävässä asemassa siellä. Hurja haaste on tämä, minkä internet meille antaa. Ja on varmaa, että meidän pitäisi puuttua niihin ongelmiin, jotka ovat internetin huonoja puolia. Yhdessä voimme kuitenkin tehdä enemmän kuin kukin yksinään. Very much. Kiitoksia komissaari. Keskustelu on nyt päättynyt ja äänestys on huomenna. Nyt sitten lopuksi e, ilmoitan, että istunto jatkuu tiistaina 15. kesäkuuta